mitään, mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä vaatii, että näistä ehdotuksista äänestetään. Nämä löytyvät Seansaan direktin sivustolta. Ja Aleksander Mirski on esittänyt pyynnön koskemattomuudestaan ja artiklan 7 kohta 9